Good. No niin, hyvät kollegat, me aloitamme nyt sitten äänestyksien kanssa. Ja tässä meillä on ensin esityslistan kohta neljä. Kyseessä on yksityinen sektori ja kehitysyhteistyö. tarkistukset on jätetty määräaikaan mennessä ja tämä on hoidettu sääntöjen mukaisesti, koska meillä on tänään aika paljon äänestyksiä ja monet ovat melko monimutkaisia, niin ennen kuin alamme äänestää, haluaisin tässä testata äänestyskortteja ja läsnäoloa ja tästä syystä aivan aluksi järjestämme tällaisen testiäänestyksen. Eli painakaapa sieltä nyt jotakin nappia. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Eli meitä on 41 jäsentä. Tämä on se luku ihmisiä, joita meillä on täällä. Valiokunnassa kaikilla on äänestyskortit mukanaan, joten olemme valmiita äänestyksiin. Ensinnäkin tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Viimeinen osa tarkistuksesta 20. Sitä voidaan äänestää täydennyksenä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja myöskin viimeinen osa 23. Siitä voidaan äänestää täydennyksenä puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta puo- vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta Anteeksi, se raukeaa, sanoi puheenjohtaja. Olemme nyt kohdassa 58, siis tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty Kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin ollen äänestämme tästä näin muutetusta luonnoksesta Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Tarkistetaan vielä kerran. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 puolesta, joten selkeästi hyväksytty. Onnittelut! Pääsemme sitten esityslistan kohtaan viisi. Kyseessä on lausunto kloonauksesta. Aluksi äänestämme tarkistuksesta kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi blokkiin yksi puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin. Eli selkeästi näyttäkää ensi kerralla. Sitten kompromissi kokonaisuudesta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kokonaisuus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 raukeaa ja 48 niin ikään. Pääsemme tarkistukseen 51 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavaksi johdanto kappaleet. Ja ensin tarkistus 12 puolesta Anteeksi. Täällä jäi yksi suullinen tarkistus välistä. Tämä liittyy artiklaan 5. Suullinen tarkistus 1 on kyseessä. Onko siihen vasta ääniä? Ei näytä olevan, joten siitä äänestetään nyt. Eli kuka puoltaa tätä? Suullista tarkistusta yksi, käsi ylös, vasta-äänet, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt pääsemme sitten näihin johdantosan kappaleisiin ja ensiksi tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi sitten suullinen tarkistus neljä. Onko tähän vastustusta? Ei, joten äänestämme siitä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi sitten suullinen tarkistus kaksi. Onko siihen sanottavaa? Ei näytä olevan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty ja sitten äänestämme lausunnosta näin muutetussa muodossa. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist Äänestys päättyy. 34 puoltavaa ääntä hyväksytty. Oikein paljon onnea valmistelijalle. Seuraavaksi äänestämme esityslistan kohdasta kuusi. Ulkoiset vaikutukset julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin ja investointipolitiikkaan. Ensiksi kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Tarkistus 58 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi Imko 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan vastaan ja sitten tyhjää. Hylätty. Tarkistus seitsemän Imkolta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 DV-valiokunnasta puolesta. Anteeksi, se raukeaa, koska kompromissitarkistus 3 hyväksyttiin. Sitten pääsemme kompromissitarkistukseen 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 71 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty Seuraavaksi kompromissitarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 78. 77 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Ist abgelehnt. Hylätty. Tarkistus 78 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Imko 5 täydennyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 4 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan Toinen osa Imkon elosesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7 Develtä. Se raukeaa. Seuraavaksi kompromissi 6 puolesta. Kompromissi 6 vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Seuraavaksi 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi Tarkistus 88 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 90 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 97 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan, koska kaikki eivät täällä nosta kättään. Eli tarkistus 97, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puoltavaa ääntä. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 15 täydennyksenä puolesta vastaan uudestaan. IMKO 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 15 puolesta, siis 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava on tarkistus 110 puolesta vastaan Uudestaan. 110 äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Deve 14 puolesta anteeksi, tämä raukeaa, koska kompromissi 10 hyväksyttiin. No sitten kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 117 puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. 117. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 118 puolesta vastaan. No hyvät kollegat, vielä selvennyksen vuoksi ilman koneäänestys 118 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. No niin, seuraavaksi kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 24, 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osat Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 24 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 32 osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31 puolesta Emme hyväksyneet 29. Niin, tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 2 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 33 puolesta vasta, vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 34. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustetaanko sitä? Ei. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 3. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 35. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 36. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 38 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tarkistetaan Eli siis tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. DV kokonaisuus 235 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. DV kokonaisuus 6, 9 ja 10 puolesta vastaan Tarkistetaan. DV-kokonaisuus 69 ja 10 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Deven kokonaisuus 12 ja 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Und mit großer ja suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Okay, let's go slowly. <laughs>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 Monsieur le Président, chers collègues. En puhu pitkään siitä tavasta, vaikkakin määräaika oli eilen kello kaksitoista tarkistuksille ja kompromisseille ja määräaika ylittyi tiettyjen ryhmien osalta selkeästi erityisesti puheenjohtajan kompromissin osalta. Pikemminkin haluaisin nyt mainita kompromissi 50 äänestyslistan laadinnan yhteydessä. Kyse on ISDS äh, kiistan ratkaisusta. Parlamentin kanta tässä asiassa on selkeä. Me ryhdymme äänestämään tarkistuksista, jotka ovat kauimpana alkuperäisestä tekstistä verrattuna esittelijän tekstiin. Nyt olemme aivan absurdissa tilanteessa. Näyttäisi siltä, että äänestysjärjestys eri kompromissien suhteen tässä kohdassa 50 oli organisoitu niin, että huomioitaisiin tämänpäiväinen äänestys eikä kunnioitettaisi sääntöjä. Kompromissi 50, EFDD, GUE ja Vihreät ovat tässä mukana ja minusta siitä pitäisi äänestää ensin. Ähm, als äh, valiokunnan puheenjohtajana Janik, minun täytyy todeta sinulle, että selkeästi säännöt työjärjestyksen artiklasta 70 toteaa, että tarkistukset, jotka menevät kauemmaksi alkuperäisestä tekstistä, ovat sellaisia, joista täytyy äänestää ensin. Ja muistanneet, että alkuperäisessä tekstissäni puhutaan siitä, että ISDS ei ole tarpeellinen T-tipissä. ja näin ollen tämä on hyvin samankaltainen kuin Guen ja vihreiden tekemä tarkistus, joten näin ollen tästä äänestetään ennen alkuperäistekstiä. Janik. Donc je comprends que... Ymmärrän, että puheenjohtaja esittelijän ehdottoma teksti ja nyt kauimpana tekstistä oleva äh, tekstiversio. Meillä on nyt siis ehdotus, että ensimmäinen kompromissi, jota ehdotetaan, hoidettaisiin nimenhuutoäänestyksellä, eli 50a, siitä nimenhuutoäänestys. Le délai est aussi dépassé depuis long... Määräaikahan on mennyt jo kauan sitten umpeen, hyvä kollega. Helmut. selbst, wenn die Frist abgelaufen... Siis, äh, vaikka määräaika olisi mennyt umpeen, kuten juuri sanottiin, niin täytyy kuitenkin sanoa, että me yritimme pyytää tähän nimenhuutoäänestystä sen vuoksi, että teidän kompromissinne esitettiin niin myöhään, emmekä me voineet muuta, muulla tavalla siihen reagoida. No kyllä tämä on esitetty ennen kello 12, mutta vasta sen jälkeen, kun äänestysluettelo saatiin valmaksi, Kyllä, kyllä, tämän voi ihan todistaakin. Äänestysluet, Niin siis jaettiin äänestyslistan valmiiksi saattamisen jälkeen, mutta meillä on aivan selkeät säännötkin tätä varten, ja niitä tulemme myöskin soveltamaan, jos nimenhuuto äänestystä pyydetään määräajan jälkeen, silloin neljännes jäsenistä, neljänneksen jäsenistä täytyy hyväksyä tämä. Nyt katsomme, että kuka, eli tässä tapauksessa siis 11, kuka puoltaa sitä, että nimenhuutoäänestys otettaisiin käyttöön 50 aassa, niin edustaja Begin. Eh, eh, volevo confermare che però... Niin, halusin vain vahvistaa, että lopullinen äänestyslista jaettiin 0049, taikka sitten parlamentin tietokonejärjestelmän kellonaika on väärässä. Haluaisin kertoa tästä kaikille. Frau Begin, nein, Niin, rouva Begin, kyse oli siis tuosta tarkistusten jättämisen määräajasta, ja se oli kello 12 mutta äänestysluettelon valmistelu kesti ikävä kyllä niin kauan ja minä myöskin. Olin parlamentissa puoli kahteen asti järjestelläkseni näitä asioita. Ja kun ajatellaan neuvotteluja ja koko tätä proseruuria, niin tämä on ollut hyvin erityislaatuinen tilanne. Mutta nyt vielä tästä pyynnöstä, eli siis nimenhoitoäänestys 50 aasta. Kuka puoltaa tätä? Das sind zehn. Kymmenen on täällä nyt näkyy olevan, joten tässä nyt ei saavutettu sitten tarpeellista määrää. Kyllä me voimme tämän tarkistaa kaikin mokomin. Abstimmung ist eröffnet. Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Sind elf. 11, joten joku tässä ehkä muutti mieltään. Ja nimenhuutoäänestys siis pidetään. Good. Dann darf... Hyvä. Sitten muistuttaisin vielä että yritin lähestyä tätä hyvin inklusiivisesti. Meillä oli kuusi kierrosta varjoesittelijöiden kanssa ja kolme kierrosta esittelijöiden kanssa ja sellaisten kanssa, jotka laativat lausuntoja. Tiedätte, että heitä oli 13, joten me saimme nyt hyvin laajan kuvan T-tipistä täällä Euroopan parlamentissa. Ja olen täysin vakuuttunut siitä edelleen, että meidän täytyy tässä ö, ottaa kantaa tähän niin, että olemme mahdollisimman yhtä mieltä ja otamme monia mukaan, jotta voimme tässä esittää selkeän viestin neuvottelijoille ja myöskin kumppaneille Atlantin tuolla puolen, joten tämä oli hyvin intensiivinen, mutta myöskin erittäin avoin prosessi, josta nyt sitten tänään äänestetään. Meillä on seitsemän tällaista osaluetteloa äänestettävänä ja aloitamme niin kuin yleensä näillä kohdilla – Meillä on tässä ensiksi kompromissitarkistus 13, josta äänestämme. Kuka on sen puolesta? Vastaäänet. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 252 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 253 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 254 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 270 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 278 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 16b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 289 puolesta. Kielellinen muutos vastaan. Tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 291 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Selvä. 291. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 ääntä on annettu. Aha, selvä, selvä, hyvä. Hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 300 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi sitten äänestysluettelo 2, 301 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 312 anteeksi, 310, 310 puolesta vastaan. Tarkistetaan 310. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 312 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 315 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18, kompromissitarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 325 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 329 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 332 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 338 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 345 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 346 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 347 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 351 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissitarkistus 20 puolesta vastaan tarkistetaan tämä. Kompromissitarkistus 20 puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten kompromissi. Tarkistus 20b raukeaa. Sitten siirrymme kompromissitarkistukseen 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 381 puolesta vastaan tyhjää hylätty 384 puolesta vastaan tyhjää hylätty 386 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Kompromissi tarkistus 23b puolesta vastaan. Vastaan. No niin, siis vasta äänet vielä kertaalleen. Tyhjää. Erittäin suurella enemmistöllä hyväksytty. Hyvä. Seuraavaksi 421 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 423 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 424 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 425 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 426 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 24b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 437 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 440 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 441 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 442 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20, kompromissitarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkistus 455 tai Live 1b puolesta vastaan. Tarkistetaan, äänestys alkaa. 455 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 456 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Toinen osa vastaäänet. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa raukeaa. Kompromissitarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 466 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää. Yksimielisesti hyväksytty. Hienoa. Good. Then... No niin, 482 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 485 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 510 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 510. Tarkistetaan. Selvä. Äänestys alkaa 510. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No kyllähän minä nyt tässä silmiini voin luottaa. Lista 12 vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 528 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 528, toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 536 myöskin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavaksi sitten äänestysluettelo kolme. Zunächst 500... 539 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 540 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 562 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 563 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 564 puolesta vastaan Minusta se on hyväksytty. Tarkistetaan. 564. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 566 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 33 puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. yhdeksän on lisäys ja siitä voidaan äänestää puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Viisisataa puolesta vastaan hylätty. 580 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 581 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 583 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 584 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 585 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 586 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 587 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 599 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 600 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 601 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 609 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 617. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 618 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Lista 4. 620 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 621 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 628 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 629 puolesta vastaan tyhjää. Minusta tämä on hylätty. Tarkistetaan 629. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäkahdeksan A-kompromissi. Haluaako kompromissin laatija sanoa tähän jotain? Minä luulen, että sinä haluaisit sanoa jotain. On our, in unsere Liste steht es dann. Meidän listassamme tämä on aivan oikein. Tässä on jonkinnäköinen viestintävirhe. 38a EPP vetäytyi tästä kompromissista pois. Pahoittelut, jos se ei mennyt läpi, mutta me teimme tämän, tai kerroimme siitä kyllä ihan sääntöjen mukaan. 38a. Eli kompromissi 38a sitä tukee ECR ja ALDE ainoastaan. Maritse tuolla puristelee päätä, pudistelee päätään. Olen pahoillani puheenjohtaja. Varmaankin tämä on osa suurempaa sekannusta. Kyllä me voimme sitä äänestää, ei sillä väliä. Tasapaino kuitenkin on sellainen, että me olemme nyt 38. Me tuemme sitä joka tapauksessa. Minä olen vetänyt tämän omalta listaltanikin, joten enpä nyt tiedä. Äänestetäänkö sitä? Dan stimmen 38a puolesta 38a. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 38. Puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistan. 38 kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 642. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 644 raukeaa. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusisataaviisikymmentäseitsemän. Marche. Haluaisin pyytää teknistä tarkistusta. Kuusi ja 44 kollegalta piti raukeaman, jos edellinen olisi hyväksytty, mutta se hylättiin. Meidän pitäisi kai sisäänestää näistä. Yeah, yeah, yeah, right. Sorry, I missed the... Yeah, yeah. yeah uh, <clears throat> Excuse me. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Olette oikeassa. 642 hylättiin, joten meidän on äänestävä tarkistuksesta 644 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 643 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 645 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 645 tarkistetaan. Halutaan, että 643 tarkistetaan. 643. 643. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 645. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 646 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 40 puolesta. Ai niin, mä äänestimme siitä jo. Toiminta on nyt oikein. Eli uudelleen. Kompromissi 40 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten 657 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 665 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 kompromissiehdotus yhdessä 42 Bn kanssa puolesta vastaan. Yksi vastaan tyhjää. Hyväksytty. 677 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 679 raukeaa. Kompromissitarkistus 43 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusista 93 kahdessa osassa Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 678 raukeaa. 694 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 700 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 701 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 45 puolesta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusesta äänestetään lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 708 puolesta vastaan Tarkistamme. Äänestys alkaa 708. Nyt. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 46. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 716 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 717 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 718 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 729 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 730 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 48 puolesta pu- vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 748 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 50a. Nimen huutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 10 vastaan. Hyväksytty. Nyt monet tarkistukset raukeavat. Siirrymme kompromissitarkistukseen 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 808 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 810 puolesta vastaan Tarkistetaan. 810. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 811 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 813 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 51b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten siirrymme. Ei, ohitin tässä Tässä on kaksi erilaista listaa. Nyt täytyy ohitin tässä. Yhden tarkistuksen, ja eihän näin voi olla, koska se tulee demareilta, 803. No, no, but, uh... Da, ja, da gibt, gab es unterschiedliche... Ai niin, täällä on erilaisia listoja. Jaha. Äänestetään nyt 803 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 814 puolesta. 814 vastaan tyhjää hylätty. kuusitoista puolesta herra Prost haluaa, että 814 tarkistetaan. Äänestys alkaa. 814. Äänestys päättyy. Hylätty. 816. Vastaan. Tyhjää hylätty. Nyt sitten äh, äänestyslista numero 5. 823. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 53 puolesta vastaan tyhjää yksimielisesti. Kahdeksasta 45 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 846 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 848 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 847 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tarkistamme. 847 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 851 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 54 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 55 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 863 puolesta vastaan tyhjään hyväksy, hylätty. Kompromissi 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 871 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 875 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 876 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 877 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 878 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 879 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja ehdotus oli, että äänestäisimme yhtenä ryhmänä. Sopiiko se? Ei sovi. Eivätkä muillekaan. Eli me äänestämme sitä vain. 882 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 883 puolesta vastaan. Tyhjää Hylätty 884 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 885 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 886 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 887 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 888 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 889 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 890 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 891 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 892 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 893 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 894 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 895 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 896 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 897 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 898 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tulemme äänestyslistaan numero 6. Nämä ovat äh, valiokuntien äh, lausunnot koska minä sanoin alkuun jo, että yritän ottaa niistä mahdollisimman paljon mukaan myös kompromissitarkistuksiin, ja niistä on jo äänestetty, joten monet tarkistukset raukeavat, ja joissakin kompromissitarkistuksissa on erikseen sanottu, että äänestämme tietyistä täydennyksistä. Ja näin me toimimme. Eli ensin AFET, ensimmäinen osa artiklasta 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa raukea Noin. Hmm. Koskapa kolme, kompromissi 13 on hyväksytty. Deve 5. Äänestämme siitä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ekon I. Tänne me myös puhuimme, että tämä voisi olla täydennys kompromissiin 24b. Puolesta vastaan tarkistamme, äänestämme Ekon I. Äänestys päättyy. Hylätty. Emple 3. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten viimeinen osa Emple 6, josta äänestämme erikseen täydennyksenä kompromissiin 38 puolesta vastaan tyhjää. Minusta se on hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten m 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten envi. Envi yksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Envi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Envi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Envi neljä puolesta, Envi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Envi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Envi kuusi puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Envi seitsemän puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Envi kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme. Envi kahdeksan, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 9 puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Envi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi johdantosan kappale B puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi johdantosan kappale C puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi ehdotusosakappale E puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi F puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi H puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi I puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi J puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi K puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi L puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi O puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi P puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi Q puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi R puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi S puolesta vastaan tyhjää hylätty. T puolesta vastaan tyhjää hylätty. U puolesta vastaan tyhjää hylätty. V puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 V puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi X puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Y puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Z puolesta vastaan tyhjää. Hylätty AA puolesta vastaan tyhjää. Hylätty AB puolesta vastaan tyhjää. Hylätty AC puolesta vastaan tyhjää hylätty AD puolesta vastaan tyhjää hylätty AE puolesta vastaan tyhjää hylätty AF puolesta vastaan tyhjää hylätty AG puolesta vastaan tyhjää eikö kukaan ollut vastaan AG puolesta vastaan tyhjää, hylätty. AH puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. AI puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. AJ puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. AK puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. AL puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, AM puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, AN puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, Envi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Envi 4 Ja tässä me puhuimme, että voisiko tämä olla täydennyksenä tarkistukseen 32. Eli toinen osa Envi nelosesta puolesta vastaan tyhjää hyväksy. Tarkistamme Envi 4. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Samoin voimme tehdä Envi viitosen kohdalla toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 7, täydennys kompromissitarkistukseen 33. Toinen osa, Envi 7, äänet puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Envi 7, toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Envi 8. Kompromissin 22 lisäys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 10. Täydennyksenä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 13. Puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Envi 13. Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrymme Itreen. Itre kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre kuusi. Siitä voidaan äänestää esittää lisäyksenä kompromissitarkistukseen? It says here... Olen pahoillani. Tässähän sanotaan, että äänestäisimme erikseen. Mikä osa täsmällisesti otettuna? Voitteko lukea sen kohdan, mistä äänestämme tässä kohtaa? Sitä ei sanota äänestyslistalla. Mistä osasta äänestämme erikseen? Kyllä se on siellä äänestyslistassa.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 No, I think, in my understanding, understanding quite reasonable. Ihan kohtuullinen. Mutta minähän olen täysin puolueeton täällä puheenjohtajana. Itre 6, toinen osa puolesta. Vastaan. Tämä me tarkistamme. Itre 6, toinen osa. Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. Itre 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko E, I kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri. Johdatonsan kappale A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Agri C puolesta. Vastaan. Tarkistamme Agri C. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Agri F puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri osan kappale I puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Agri M puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri R. Agri L äänestämme Lstä, koska 332 ei mennyt lävitse. Agri L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 hyväksyttiin, eli Agri M raukeaa. Agri R puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hylätty. Sitten Agri U taitaa raueta, koska hyväksyimme vastaavan tarkistuksen Envi 13. Sitten Kult. Johdantosan kappale F osaan kappale F puolesta. Vastaa tyhjä hylätty. Kult E puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kult E. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kult F, ensimmäinen osa puolesta. Tarkistamme. Äänestys alkaa. F, ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kult G puolesta. Vastaan. Tyhjää. Minusta tämä on hyväksytty, mutta tarkistamme. Kult G. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kult H puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Juri. Juri C. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Juri N puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Juri kuu, raukeaa. Niin, raukeaa. Raukeaa, raukeaa. Kyllä, raukeaa. Libe. Libe kolme puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistamme. Libe 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Libe-johdantoosan kappale A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Libe C puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe A. Äänestämme Libeasta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 617, hyväksyttiinkö se? Eli äänestämme Libe Cstä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afko. Johdantosan kappale A puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afko E6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afko E8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten Peti. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Peti neljä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten vittonen puolesta vastaa, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantoosan kappale G puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten peti 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. So, jetzt kommen wir No niin, sitten pääsemme viimeiseen äänestyslistaan. Tässä kyse on johdantosan kappaleista, kompromissitarkistus kolme puolesta. Anteeksi, tarkistus 34 tulee tähän alkuun puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kone äänestyksenä. Äänestys alkaa. Tarkistus 50. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan uudestaan 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kun 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 79 puolesta vastaan Haluaisin kiinnittää huomionne tarkistuksen 78 joka on vedetty pois, merkitty pois vedetyksi. En tiedä miksi, koska minä en sitä vetänyt pois. Tässä on kyse taakasta ja kustannuksista. Haluaisin, että tästä äänestetään. Minun tarkistukseni vedettiin pois. Se on hyvin vakava henkinen tarkistus. En tiedä, miksi tämä nyt on esitetty. Jos on vedetty pois, niin se on vedetty pois. Please, please stay Cool. Pyydän, että pysyt rauhallisena. Kaikilla valiokunnan jäsenillä on mahdollisuus ja oikeus tehdä suullinen tarkistus ajoissa. Jos edustaja Olesa haluaa tehdä tähän suullisen tarkistuksen, hän voi näin tehdä, jos sitä ei vähennä kolme ihmistä vastusta, joten oletan, että hän tekee tähän suullisen tarkistuksen. Ja kysyn valiokunnalta, vastustetaanko tätä suullista tarkistusta. Eli ei vastustusta, joten äänestämme 78. Se on nyt herra Valesan tekemä suullinen tarkistus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 79 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 80 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdestä kolme puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 93. Yhdestä kolme. eröffnet. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. No niin, yhdestä neljä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan. Uudestaan Uudestaan vasta-äänet 102 ja tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 8 puolesta vastaan. Uudestaan kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 150 puolesta Aha, se siis raukeaa. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 10b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 hylätty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 27 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tämä on identtinen 229 kanssa. Äänestetään molemmista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Vuorossa on 228. 228 puolesta. Niin, kyllä, tämä raukeakin. Eli 223 seuraavaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 226 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 2.30 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 2.24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 231 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 231. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 232 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa raukeaa. Tarkistetaan. Niin, Siis ensimmäinen osa 232 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty kaksi. Ahaa, tarkistetaan. Joten toinen osa 232. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. ahaa, tämä ei siis ole mikään normaali äänestys, vaan koska tämä oli kohta kohdalta, niin tässä sitten, sitten hyväksytään, jos äh, ääniä on saman verran. kannusta hiukan tässä. Vielä kerran toinen osa tarkistuksesta 232. Tässä kyse on siitä, että todettaisiin, kenen kanssa keskustellaan ja kuka on vastuussa. Ja tässä on tarkoitus ottaa sanat European Council pois. Se, kuka puoltaa tätä, Eli siis versiota, josta nämä sanat otetaan pois. Eli jos haluatte, niin sitten plus, ja jos haluatte sanat pois, niin sitten miinus. Eli kuka haluaa pitää kiinni Euroopan neuvostosta, Euroopan neuvostosta sähköinen äänestys, eli plus, ja se, joka haluaa pois, niin äänestää sitten miinuksella. Ja nyt äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 233 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 235 puolesta. Tarkistetaan. 234. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan niin ikään. Kolmonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, eikö niin? Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23, 24 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27, 28, 29 identtisiä puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kaksi Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. kolme Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus kaksi Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Ja sitten pääsemme loppuäänestykseen koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 13 vastaan ja näin olen hyväksytty. Oikein paljon kiitoksia. näin päätämme tämänpäiväisen kokouksen.